Good afternoon, everybody. I hope that uh, I hope that nobody is, uh, was trapped by the fire alarm that went off. Hyvää iltapäivää kaikki. Toivottavasti kukaan ei jäänyt mihinkään loukkuun tai kiinni tämän palohälytyksen takia. Tässä, kuitenkin tästä syystä eräät kollegat saattavat saapua vielä vähän myöhemmin, mutta mukava nähdä eräitä kuitenkin täällä paikan päällä. Aloitamme tämän päivän keskustelut käsittelemällä kompromissitarkistuksia esittelijämme Robert Rochefort on tehnyt, on tehnyt näitä kompromissitarkistuksia ja Simon Busutil ja Peres ovat varjesittelijä. Haiderylle ei ole vielä saapunut, mutta hänellä on edustajansa paikalla. Ehkä, ehkä olleen ja minäkin olen paikan päällä. Olen hyvillä että Olivia Nicole on komissiosta paikalla. Euroopan mainen piti olla täällä, mutta koska hän oli täällä puolitoista tuntia aamupäivällä ADRstä, niin ymmärrämme, että hän on siis alueiden komiteasta, niin, niin hän on ehkä Robert Rochefort. ADRstä. Joka tapauksessa on mukava sitten lähteä käsittelemään kompromisseja. No oui, s'agit bien. Kiitoksia. Eli meidän täytyy yhdessä katsoa näitä kompromissitarkistuksia, koska viime kerralla minähän kerron jo oman kantani yksittäisiin tarkistuksiin. Nyt olemme loppuvaiheessa, koska huomenna on sitten valiokuntaäänestys. Kiittäisin vielä kollegoita, jotka ovat tukeneet minua. Meillä on ollut erinomaista yhteistyöhenkeä, on tullut esiin myöskin joitain uusia ideoita ja ne on otettu mukaan. Ja meillä on nyt sitten 11 kompromissitarkistusta. Olimme monessa kohtaa samassa samoilla linjoilla. Ja työ oli hiukan hankala kuitenkin, koska tässä on hyvin teknisiä kysymyksiä. Tämähän koskee rahoitusasioita, eli tässä tarvitaan tiukkuutta ja johdonmukaisuutta. Kompromissitarkistuksissa on yhdistetty EPPn, sosialistien ja liberaalien kannat. Vihreät ovat myöskin tukeneet meitä, vaikkahan eivät ole mukana sinänsä kompromisseissa, koska he eivät ole tehneet tarkistuksia. Eli esittelen nyt nämä Ihan lyhyesti. En nyt esittele kaikkia kompromisseja, vaan näitä ajatuksia, joissa on saatu aikaan kompromisseja. Ensinnäkin on hyvin paljon keskusteltu selkeästä tavoitteesta, eli tuemme toimia, joilla kuluttajat voivat toimia paremmin sisämarkkinoilla – ja kaikki, joka liittyy tietojen vertailtavuuteen ja markkinoiden avoimuuteen, erityisesti olemme korostaneet sitä, ettei kysymys ole pelkästään hinnoista, vaan myöskin laadusta tuotteiden ja palveluiden osalta. Eli kuluttajat voivat verrata samaan aikaan sitten hintoja ja laatua. Siksi me tuemme sitä, että olisi sertifikaatteja ja merkintöjä internetsivuilla, joilla voidaan sitten kuluttaa tehdä vertailuja. Ja siellä voidaan käyttää sitten harmonisoitua metodologiaa. Eli tällä tavalla voidaan mahdollistaa se, että edetään asiassa, joka on aivan välttämätöntä, kun alamme vertailla eri kriteereitä ja dynamiikkaa sisämarkkinoilla. Sitten toinen aihealue, joilla olemme saaneet aikaan kompromisseja, kuluttajien valistaminen. No nyt näen, että sieltä vähän katsotaan minun päin. Niin on näitä heikossa asemassa olevia kuluttajia, jotka on otettu erikseen esille valistuksen osalta, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että meillä on elinikäisiä koulutusohjelmia jo. mehän kaikki olemme kuluttajia siitä lähtien, kun tulemme äidimme vatsasta ulos ihan hautaan saakka. Ja sitten yksi mielenkiintoinen seikka oli se, että yritykset myöskin saavat osana, osaltaan valistaa kuluttajia. Se ehkä kuulostaa vähän oudolta, mutta kun tiedotamme yrityksiä, niin siitä saadaan selkeää vipuvaikutusta, koska hyvin tiedotettu yritys voi laatia tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole epäselviä ja jotka eivät johdata kuluttajia harhaan. Sitten heikossa asemassa olevat kuluttajat. No meillä on useita kompromisseja, joissa heidät yritetään paremmin ottaa huomioon. Sitten muistatte varmaankin, että olemme käyneet keskustelua. No te ette välttämättä kaikki ole samaa mieltä, Eli mikä rooli on kuluttajajärjestöillä ja millä tavalla komission ohjelman on otettava huomioon kuluttajia tukevat toimet. Muistuttaisin vielä, että, ja tästä olette varmaan samaa mieltä, eli raho- suora rahoitustuki näille järjestöille toteutuu ainoastaan järjestöjen osalta, jotka ovat ylikansallisia unionin tasolla. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö haluttaisi auttaa myöskin kunkin kansallisen, kansallisen valtion järjestelyjä, mutta silloin ei anneta suoraa rahoitustukea. Eli meidän täytyy vahvistaa niiden organisaatiokykyä. Ne voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä ja asiantuntijatietoja, ja olemme lisänneet tähän myöskin tuen, jota annetaan tutkimukseen, kulutustutkimukseen ja myöskin sitten kuluttajien koulutukseen. Sitten seuranta ja hankkeen arviointi. No, tässä on monia aiheita, jotka ovat hiukan arkaluontoisia, erityisesti kun ajatellaan delegoituja säädöksiä, joita on ehdotettu näihin vuosiohjelmiin. Me olemme löytäneet kompromisseja seurannan osalta, eli täsmälleen näiden indikaattorien osalta, joiden avulla voidaan varmistaa seuranta – näissä ohjelmissa, mutta sitten yhdestä asiasta keskusteltiin vähän vilkkaammin, ainakin edellisessä kokouksessa, kun tästä keskusteltiin. Eli se, miten jaetaan nämä summat kunkin tavoitteen osalle. Ja tästä nyt on keskusteltu sitten komissionkin kanssa. Liitteessä kaksihan, joka liittyy tähän lainsäädäntötekstiin, on teksti, jossa on suuntaa antaen puhuttu tästä varojen jaosta – ja että joka tapauksessa komissio, komissiolla on vähän liikkumavaraa, eli tarkistus 73-74, eli 20 prosentin liikkumavara. Ja sitten vielä yksi kompromissi. Voimme, haluamme osoittaa komissiolle, että emme vastusta ollenkaan sitä, että on toimintavapautta silloin, kun se on perusteltua. Eli tarkistus, suullinen tarkistus, joka liittyy alkuperäisen tarkistukseen. Eli lisäämme sen että olisi riittävää joustavuutta komissiolla näissä kysymyksissä, jotta komissio, mikäli on tarvetta, voisi vähän er, erkaantua tästä joustavuudesta, jota on kirjallisesti esitetty, mutta kuitenkin katsomme, että tämä muutos budjetin osalta johtaa siihen, että komissio sitten perustelee parlamenteille delegoitujen säädöksien muodossa. Siis, ja mehän tunnemme tämän menettelyn ihan hyvin. No niin, tässä siis tämä yhteenveto lyhyesti näistä kompromissitarkistuksista. Ja mielestäni nämä varmasti sopivat meille kaikille. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä. Minäkin katsoin näitä muiden valiokuntien mielipiteitä. Palaamme varmasti tähän myöhemminkin. Voidaan katsoa, että miten me voimme niistä tukea. Esimerkiksi meillä on jurista ja budjetista on lausuntoja, mutta sitä odotettaessa meillähän aikaa puoli neljään. On mukava, että Haider Yli on täällä harjoesittelijänä. Kuka sitten nyt on vuorossa harjoesittelijöiden puheenvuorokierros? Mr. Chairman, and let me start by thanking Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää työstä ja alustuksesta tänään ja erityisesti yhteistyöhengestä meidän kanssa. Yritän puhua lyhyesti. Voin sanoa, että EPP on valmis tukemaan kompromisseja, joista on neuvoteltu. Ja kiitän esittelijää siitä, että hän on ollut valmis etsimään sopua. Muutama auki oleva asia EPP-ryhmälle kuitenkin. Ensinnäkin se, miten jaetaan tavoite 1 ja tavoite 2 rahoitus, vaikka en ole samaa mieltä esittelijän ajatuksesta, että jaetaan uudelleen komission alkuperäiset summat, mutta että saataisiin kuitenkin suurempaa joustavuutta komissiolle siitä olen samaa mieltä. Ja toinen asia, jonka haluan ottaa esille, koskee tarkistusta 122, jonka olemme jättäneet. Siinä vaaditaan asianmukaista huomiota tiedotuksesta alaikäisille, jotta voidaan varmistaa, että, että online- ja TV-mainokset ovat asianmukaisia niille. Ei ole epäilystä siitä, että lapset ovat kuluttajina havoittuvimmassa asemassa ja siinä hengessä, että halutaan heitä ja heidän kuluttajaoikeuksien puolustaa, niin mielestäni emme voi vetää tarkistustamme pois ja todellakin arvostaisin, jos muut ryhmät voisivat ottaa tämän huomioon ja tukea tarkistusta 122. Ja toivon, että huomisen äänestyksen jälkeen meillä on selvä ja vahva kanta Euroopan parlamentilta, jota esittelijä voi käyttää neuvotteluissaan neuvoston kanssa tästä hyvin tärkeästä asiakokonaisuudesta. Ymmärtääkseni henki on ollut oikein hyvä kaikkien ryhmien välillä ja esittelijän on sen vuoksi oikein vahva kanta, kun hän meitä edustaa neuvotteluissa tapaamisissa neuvoston kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia rouva Peres. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa nyt siitä, mistä Busutil jäi. Eli haluaisin kiittää Hosvotia hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut heti alusta pitäen, kun olemme laatineet tarkistusta ja, tarkistuksia ja mietintöä. Minäkin olen samaa mieltä, että meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota heikossa asemassa oleviin kuluttajiin. Ja minun ryhmälleni nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat hyvin keskeisiä ja jotka on otettu esille kompromissitarkistuksissa ja jotka ovat aivan keskeisen tärkeitä. Ensinnäkin täytyy poistaa esteitä, välillisiä ja suoria sisämarkkinan toiminnasta ja meidän pitää parantaa kansalaisten luottamusta, jotta he voivat tehdä rajat ylittäviä kauppoja – ja myöskin pitää antaa enemmän tietoja kuluttajille. Ja toisaalta meidän pitää tukea kuluttajajärjestöjä käyttämällä rahoitusmekanismeja, joilla tuetaan kuluttajajärjestöjä Euroopan tasolla, kuten Rochefort totesi. Ja meidän täytyy myöskin vahvistaa näiden järjestöjen kapasiteettia sekä alueita paikallis- ja kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan tasolla. Ja tavoitteena on lisätä avoimuutta, jota tarvitaan, jotta voidaan tuoda lisädynamiikkaa sisämarkkinoille – ja myöskin pitää vaihtaa parhaita käytänteitä, vaihtaa tietoja kuluttajille ja tutkimusta kulutustottumuksista. No sitten kolmanneksi pitää vahvistaa ja kehittää kuluttajien oikeuksia käyttämällä tai ottamalla käyttöön yksinkertaisia tehokkaita valitusmenettelyitä. Ja myöskin meidän täytyy valvoa ja arvioida toimia, jotta tiedämme, miten kuluttajat käyttäytyvät ja noidaan välttää markkinavääristymiä. Ja nyt on ikävä kuitenkin se, ettei kompromisseihin otettu mukaan sitä, miten kuluttajajärjestöt olisivat mukana käytännön järjestelyissä, kun ratkotaan riitoja ja myöskin rahoitusjärjestelyissä. Ja pyydän anteeksi, koska minun omaa mietintöäni käsitellään juuri aluekehitysvaliokunnassa ja minun on pakko lähteä täältä sinne. Kiitos. Okei, okay. aivan. Selvä. Kiitoksia kuitenkin teidänkin panoksestanne. Me olemme aktiivisia jäseniä tässä valiokunnassa. Kiitoksia tästä. Rova Ryyle. Voin olla hyvin lyhytsanainen me olemme jo kirjoittaneet, esittelemme, tukemme kompromissitarkistuksille. Me tuemme mietintöä, niin se on hyvä mietintö. Kyllä, ja siinäpä se. Kiitoksia. Yeah. Uh, well, as the... No, koska viimeisin, viimeinen pari esittelijä on sitten vuorossa, niin minäkin voin sanoa siinä ominaisuudessa, että meidän ryhmämme voi tukea näitä kompromisseja esittelijältä. Niin ikään. Nyt sitten Rova Kratsaville. Onko muita kollegoita, jotka haluavat puhua tästä asiasta? Ei ole. Kratsavilles. Joining, really congratulate. Minäkin haluaisin liittyä onnettelijoihin. Tämä on ollut erinomaista työtä ja tuen sitä linjaa, josta Simon jo puhui, erityisesti kun puhutaan tarkistusta 122. Haluaisin selventää, että mikä näkemyksemme oli koska niin paljon kuin haluammekin puolustaa internetin vapautta ja ilmaisuvapautta siellä ja helpottaa sitä, että kaikki innovaatiokapasiteetti, joka internetissä on, voidaan vapauttaa. Ja on tietysti tärkeää ottaa sidosryhmät ja liiketoimintaympäristön mukaan siihen, että on vastuunalainen asenne internetmarkkinointia kohtaan. Ja jos tätä ei tunnusteta, niin eurooppalaiset vanhemmat joutuvat huolehtimaan siitä, että internet ja multimedia osaltaan tarkoittavat sitä, että lapset voivat päästä siellä näkemään asioita, joilla voi olla negatiivisia vaikutuksia, kuten diabetes, liikalihavuus, alkoholi, seksi ja tällaiset asiat. Niin jos Robert voisi ku- ku- kuulla, kuunnella minua. Paras tapa on se, että on vastuunalaista mainontaa ja sitä me tässä vaadimme. Enkä oikein näe, että mikä siinä on ongelma, jos kirjoitetaan erityishuomiota kiinnitetään alaikäisten valistukseen varmistamalla, että mainonta on vastuullista ja pidettyä aggressiivisesta tai harhajohtavasta mainonnasta. Se on miten liberaalein sanamuoto, jota voin edes kuvitella olevan, ja kehottaisin kollegoita äänestämään tämän tarkistuksen 122 puolesta, koska kompromissitarkistukset sitä eivät kata. Kiitos. Thank you very much. Anybody else? Kiitoksia kovasti. Onko ketään muuta halukasta puhua? Ja sitten herra komissiosta, missä vaiheessa tämä ohjelma on, ja jos teillä jotain muuta kommentoitavaa ennen kuin me huomenna äänestämme tästä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin haluamme kiittää kovasti esittelijää ja pari esittelijöitä tästä oikein hyvästä mietinnöstä ja kompromissitarkistuksista. Totta maar, meillä on vielä paljonkin kommentoitavaa tähän. Tehän tiedätte hyvin, mikä on komission kanta delegoituihin säätöksiin ja vuosiohjelmien hyväksymiseen, mistä se ei ole oikea väline tähän huolimatta tästä joustavuudesta ja kulujen indikatiivisesta laskemisesta meidän, meistä tätä ei pitäisi sisällyttää tähän säädökseen, vaan sen pitäisi pysyä näissä rahoituslausumissa, raho, näissä perusteluissa, rahoitusperusteluissa. Ja sitten vertailu kotisivuilla me olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää tämä on. Me olemme myös painottaneet sitä kuluttaja-agendalla – mutta meillä on vahvoja hu- huolenaiheita siitä, että ottaisiin käyttöön tällainen sertifiointijärjestelmä, sertifiointijärjestelmä tällaisesta toi, täytäntöönpantavuudesta tietyn sertifioinnin ja seurantajärjestelmän osalta, joka koskee kaikkea kotisivuja EU-ssa. Ja tästä me olemme kovinkin huolissamme. Koulutuksesta, tehän tiedätte, että tämä on hyvin tärkeä asia meille – me olemme samaa mieltä siitä, että liike-elämä on kouluttautunutta, mutta onkohan se nyt, onkohan se nyt sen kuluttajaohjelmien asia, koska sillä, siinä on hyvin pieni budjetti, ja osa tästä, jos, jos osa tästä budjetista otettaisiin koulutukseen, meillä on kuitenkin paljon sellaisia ohjelmia, jotka, jos on laaja budjetti, kymmenen kertaa isompi kuin kuluttaja budjetti, jota voitaisiin, jota voitaisiin käyttää tähän. Tällainen pieni rahamäärä, joka on tässä, niin sen pitäisi, se pitäisi osoittaa liike-elämän kouluttamiseen, vaikka me olemme samaa mieltä näistä tavoitteista. Olemme merkineet tiedoksi tämän sanamuodon, <clears throat> joka kuluttajajärjestöt ovat esittäneet tällaista yleistä sopimuksesta – että, että pitäisi saada suoraa taloudellista tukea eh, tällaisia järjestöjä varten. Ja tarkistus 122, joka täällä mainittiin tästä TV-mainonnasta. Tässä täytyy muistaa, että me keskustelemme tällaista rahoituskehyksestä. Mikä on se kuka on edunsaaja, minkä tyyppistä toimintaa ja mistä rahamääristä puhutaan. Silloin kun me listaamme näitä toimia, meidän pitäisi olla hyvin selväsanaisia siitä, että mikä on tällaisen toimen sisältö. Että kiinnitetään huomiota johonkin. Se ei ole vielä toimi. Se, se, voisi, se voisi olla johdantaso, yksi johdantason kappale. Ja se voisi olla joku sellainen, joka voisi olla perustelusissa, mutta se ei ole varsinainen toimi, joka, pitä, joka selvitettäisiin tähän rahoitusohjelmaan, joka va, jossa vaadittaisiin tiettyä määrää rahaa tiettyjä edunsaajia varten. Tämä on poliittinen asiakirja osana rahoitu, rahoituskehystä, mutta en halua olla liian pitkäsanainen ja lopu, lopettaisikin. Tietenkin meillä on pieniäkin kommentteja sanamuotoa, mutta tästä voidaan keskustella sitten, kun me käymme, käymme yleiskeskustelun asiasta. Kiitoksia. Well, thank you. Hyvä, kiitoksia. Sitten annankin puheenvuoron esittelijälle. Nyt vaan muutama loppusanan ennen äänestystä. Voitteko myös mainita, antaa mielipiteen näistä mielipite- lausunnoista, joita olemme saaneet muualta? Ja mitä te aiotte tukea? Ja voisitte antaa meille sitten suosituksen valiokunnan kannasta niihin. Mikrofoni. Euh, comment dire, nous sommes... Niin olemme samaa mieltä lähes kaikesta. Busutil, ensimmäinen huomio, no se on mukana, koska suullinen tarkistus on suullinen tarkistus, joka sitten tuo joustavuutta ja tämän pienen muutoksen, jota ehdottiin tiettyjen ohjelmien rahoitukseen. Sitten tarkistus 122. Nyt täytyy olla tarkkana. Olemme täysin samaa mieltä tästä sisällöstä. Omassa maassani vuosikausia olin Ranskan mainonnan etiikan komiteassa ja mainonta Euroopassahan sitä on itse säännelty. Eli hyvin monet henkilöt luovat tätä autosääntelyä, itsesääntelyä. Eli periaatteessa olemme kyllä samaa mieltä, mutta meille ei sovi kaksi seikkaa. Ensinnäkin se, josta komission edustaja muistutti, eli kyse on tekstistä, jossa luetellaan nämä hankkeet. Ja näin ollen ei ole helppoa katsoa, millä tavalla tämä sitten vastaa jotain tiettyä hanketta. Ja sitten toinen asia, josta emme ole ihan samaa mieltä, eli se, että taataan tällainen vastuullinen ja mainoskäyttäytyminen. Millä tavalla komissio voi taata tämän? Siis tämä sana taata on erittäin vahva. Tässä on nyt kielellinen ohjelma, ehkä tämä on huono käännös ranskaksi. Ehkä alkuperäinen, käännös, äh, alkuperäinen versio oli hiukan erilainen, mutta, mutta tässä ranskankielisessä versiossa tässä puhutaan sanasta ta- takaamisesta garantia. Eli se, että taataan, se tarkoittaa, että annetaan tae siitä, että mainonta niin. Siis ehkä tässä nyt on tämä hankaluus. Siis nyt ehdottaisin, että komission kanssa tarkastelemme, voitaisiinko miettiä toista sanamuotoa, koska sisällöstä olen kyllä samaa mieltä. Mutta jollain tavalla, jos me haluamme taata vastuullisen mainoskäyttäytymisen, niin sitten pitäisi laatia sitten oma lainsäädäntöteksti, jossa sitten säännellään EUn mainontaa eikä tästä nyt ole tällä hetkellä kyse. Eli täytyy joko katsoa, millä tavalla tämä termi, joka valitaan, on toteutettavissa, eikä mikään termi, joka on hyvin voi, vahva. Ehkä termiä voidaan vaihtaa, no, esimerkiksi kannustaa sopimalla ihan hyvin. Tai sitten johdatosan kappaleessa tämä voidaan ottaa esiin, mutta siis tästä itse sisällöstä olemme kyllä ihan samaa mieltä. Sitten muiden valiokuntien esittämät tarkistukset nyt kun olemme valmistelleet äänestyslistaa, niin sinne on selkeästi merkitty. En usko, että siellä on mitään suurempia ongelmia. Eli huomenna äänestämme huomisen aamun valiokuntakokouksessa. Ja haluaisin vain sanoa, että kun otetaan huomioon, että meillä on hyvin samantyyppisiä lausuntoja, no tässä nyt tämä pieni sanaongelma tuli esiin ja varmaan siihen löydetään ratkaisu niin olettaisin, että meidän täytyy sitten katsoa äänestyksen jälkeen tilannetta. Ja ehdottaisin varjoesittelyille, että jos äänestys menee niin kuin kuvittelemme, niin katsotaan millä tavalla olisi sopiva esittää sitten valiokunnan koordinaattoreille, että haluamme käynnistää alustavat keskustelut neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa tämän hankkeen sisällöstä. Ja tietenkin pidämme mielessä, että me emme nyt aluksi käsittele näitä summia eri hankkeiden osalta, eli tätä voimme sitten tarkastella huomisen äänestyksen jälkeen. Right. Okay. Selvä, kiitoksia kovasti. No niin, vahvistamme sen, että äänestämme huomenna aamulla puoli kymmenen. Ja sitten esittelijä tarkastelee seuraavaa strategista vaihetta. Tietenkin tämä on osa laajempaa budjettikuvaa. Niin kuin sanoitte, tässä on laajempi sisältö. Silloin kun saadaan, saadaan tota rahat kasaan kaikille, sitten nähdään, miten paljon tähän tulee. Onko tämä hyvä näin? Onko jollakulla jotain muuta huomatettavaa? Ei ole, kiitoksia kovasti. Voidaanko sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla? Me olemme aika hyvin aikataulussa. Onko herra Traskowski täällä? Ai hän onkin siellä. Te voitte tulla tänne eteenkin istumaan. Voitte ottaa vihreän korttinne mukaan ja tulla tänne eteenpäin. Mutta haluatteko olla minun takapenkkiläinen? Right, well, we're going to... No niin, menemme nyt sitten Sorry, we just, uh, I just welcome uh, Mrs. Mrs. Petikainen, our first vice president. Varapuheenjohtaja, tervetuloa. Lausunto valiokunnalle tutkimuksesta ja energiasta. Tässä sitten valmistelijamme on herra Traskowski. Meillä on varjoesittelijät ovat vailla. Matsava Kaakis ei ole tullut Onko äh, Schmidt, oletteko te esittelemässä tänään? Sitten Engström ja minä olen täällä joka tapauksessa. Ja Rova Ryyle hoitaa oman osuutensa. Eiköhän tässä ole riittävästi varjoja paikalla ja kuka tahansa muu haluaa puhua, on tervetullut. En nyt, Richard Svetelman on täällä. En nyt nähnyt teitä ensiksi äh, <clears throat> tietoyhteiskunnan pääosastosta Traskovski voi mitä te aiotte ehdottaa meille? Ja haluatteko esittää nyt lausuntonne? Olkaa hyvä. Yes. And it will be a pleasure, especially the design. Kiitoksia, se on miellyttävää. Kun tekin puheenjohtaja tiedätte näistä asioista itsekin. Tästä voimme olla positiivisella mielellä, koska <clears throat> komission ehdotus on oikein hyvä. Mutta kuten aina, parlamentin jäsenet voivat aina löytää tapoja parantaa tekstiä ja sen olemme tehneet. Ja sen olen tehnyt tarkistuksilla. Niin tärkein asia on se, että komission se <clears throat> esittämä teksti on liike tai yrityksille ystävällinen, emmekä mitään perustavanlaatuisia muutoksia ehdota. Kyse on määritelmistä. Ne halutaan eksplisiittisimmiksi. Tärkein asia on se, että koko ehdotuksella on suuri potentiaali kasvun ja innovaation kannalta, mikä tietysti on erityisen tärkeää kriisin aikana. Viisi kohtaa. Ensinnäkin, kuten sanoin, jotkut määritelmät, niitä justeerataan, hienosäännetään. Koneen, koneen luettavaksi tarkoittavat formaatit, siinä haluamme olla selkeämpiä. Haluamme varmistaa, että se on teknologisesti neutraalia, että muoto olisi niin äh, käyttäjäystävällinen avoin kuin mahdollista. Ja sen vuoksi pidämme etusijalla avoimia muotoja. Muutkin formaatit ovat mahdollisia, mutta poikkeuksellisia, koska avoimet formaatit ovat tietysti etusijalla, koska ne ovat erityisen hyvä loppukäyttäjien kannalta. Toiseksi marginaalikustannukset. Tässäkin halutaan määritelmät tarkemmaksi Marginaalikustannukset eivät oikeastaan tarjoa, tar- tarkoita muuta kuin, että mikä on toteuttamiskustannus kullekin ehdotukselle. Se saattaa olla poikkeuksia, mutta niitä pitää olla vähän ja hyvin rajoitetussa määrin ja vakiintuneita. Sitten avoimet lisenssit sellaisenaan, oli käsitellyt asiaa Tämäkin koskee avoimuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Avoimet lisenssit ovat koko ajan tulevat suositummiksi ihmisten keskuudessa. Näin on nähty olevan ja sen vuoksi haluaisimme, että ne ovat standardoituja ja se ensisijainen vaihtoehto ja oletuksen mukainen vaihtoehto. Sitten se, että eikö Tai sitten on kysymys tulevaisuudelle, että miten tämä vaikuttaa rajatulittavään toimintaan. Neljänneksi kysymys sähköisistä keinoista. Haluaisimme, että prosessointipyynnöt tehdään sähköisesti oletuksen mukaan. Sen vuoksi päätimme poistaa sanat silloin, kuin mahdollista ja asianmukaista, koska, kuten sanoin, sähköiset tavat ja keinot ovat mielestämme lähtökohta. Koska jos, jos olemme vakavissamme tämän potentiaalin kanssa, jota siitä voisi tulla yhtenäismarkkinoille, niin meidän pitäisi varmistaa, että sähköistä muotoa käytetään niin usein kuin mahdollista. Ja sitten viidenneksi ja lopulta valvontakysymys. Se oli yksi kysymyksistä keskustelussa, joka oli hyvin kiistan, joka aiheutti kiistaa. Ja kun monissa paikoissa, myöskin julkisissa hankinnoissa, on, halutaan luoda uusia viranomaisia instituutioita, mielestäni se ei ole kovin hyvä idea ja ei pitäisi perustaa uusia instituutioita, vaan olemassa olevia elimiä pitäisi käyttää valvontaan, koko prosessin valvontaan. Ja sitten raportointivaatimukset. <clears throat> Haluaisimme tehdä niistä vähän realistisempia. Sen vuoksi sanomme, että raportointivaatimukset Pitäisi olla kolme vuotta ja yksi vuotta ja sitten käytämme myös muutamia kielenkäyttöä. Sanomme, että jäsenvaltioiden pitäisi raportoida komissiolle siitä, miten julkisesta sektorin koskeva on saatavilla. eikä pidennettyä käyttöä, siitä tulisi lisää kulutuksen kustannuksia edelleen. Pitää olla realistisia raportointivalvontaa halutaan, mutta tehköön sen elimet, jotka ovat jo olemassa ja tehdään se sellaisella tavalla, joka ei ole liian vaivalloista jäsenvaltioille ja julkisille laitoksille. Lopussa haluaisin pyytää varjoesittelijöitä, tai siis kiittää heitä erinomaisesta yhteistyöstä ja haluaisin muuttaa aikataulua, koska huomenna en voi olla paikalla. Ja siis kiitos, että aikataulu pystyttiin muuttamaan. Kiitoksia. Rava Koratsa Bild. Sorry, could you, Voisiko? Kiitoksia, kiitoksia. Olette kovin lähellä herra Traskowskia, niin se vähän kuului. No, kiitoksia kovasti <clears throat> näistä kohdista, jotka tulivat esille aikaisemmassa keskustelussamme. Nyt on vuorossa varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Onko jotakin muita? Joku muu? Ensinnäkin Rova Vaile sitten Hatsimar Kakis, Engström, joka on myös täällä tänään, ja itsekin olen paikalla, ja Rova Röylke on paikalla. Engström on varjoesittelijä tässä. Mutta Rova Ryyli haluaa myös kantaa oman kortinsa. Vai, vai oletteko te varjoesittelijä? No, oli miten oli, niin herra Engström on täällä. Aloitetaan Ron Weilerilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia kovasti Hele Tsarkovskille. Tämä on ollut hyvä asia, että tämä siirrettiin tälle päivälle tämä käsittely. Tämä mietintöhän on jo, siitä on keskusteltu jo kerran. Olemme keskustelleet komission aloitteesta ja näistä tarkistuksilla tämä on periaatteessa tullut vielä paremmaksi. Meillä ei juurikaan ole epä- kysymysmerkkejä, oikeastaan vain yksi. Ensimmäinen Eh, tässä johdannossa te tietenkin ennen kaikkea puhuitte siitä, kuinka tärkeää tämä on eh, yritystä ja talouselämän kannalta, mutta kyllä minä annan suurta arvoa myös sille, että, että se on myös hyödyllistä muille käyttäjille ja ymmärrettävää myös kansalaisille. Ja on tietenkin meidän etujen mukaista, että myös toimittajat ja tutkijat eh, ovat tässä mukana. Eli tässä on monia kiinnostuneita mukana, hyvä näin. Ja se on meistä aivan oikein. Toinen kohta näistä marginaalikustannuksista. Me olemme varmasti yhtä mieltä siitä. tehän kirjoititte, että ne täytyy olla hyvin perusteltuja. Tämä on minusta aivan oikein. Myös tämä äh, tutkittavissa oleva, se on myös tärkeä. Tämä komission aloite tai, tai ei tule mistään tyhjästä nyhjästönä, vaan tässähän on, jäsenvaltiot ovat ö, äh, käsitelleet tätä informaationa tai eri tavalla Pohjoismaissa ja eräissä Muissa maissa tämä on itsestään selvää. Sitten on eräitä maita, johon kuuluu minunkin maani, jotka ovat tehneet tätä hyvin vaikeaksi. Siksi on tärkeää, että tämä aloite liittyy tähän filosofiaan, että tiedon pitäisi olla kansalaisten käytettävissä. No, viime keskustelussa kaikki viittasin siihen, että, että minusta on pahoiteltavaa, että tietosuojavaltuutettu ei ole mukana – ainakaan ollut valmisteluissa komission taholla. Ehkäpä te, herra voisitte vielä sanoa, missä määrin tietosuojavaltuutettu pitäisi ottaa mukaan tässä lopullisessa, lopullisen version laatimisessa. Tämä olisi minusta hyvin tärkeää. Minusta, minusta myös oikein, että, että tässä ei olla luotamassa mitään uutta paikkaa tai tahoa, vaan että jätetään nykyiseen hallintorakenteisiin. Mutta meidän täytyy kyllä selvittää tämä tilanne, koska siellä, missä ei ole hyvää tiedonsaantia, niin usein jarru, jarruna ovat toimineet nimenomaan viranomaiset. Nämä hallintoviranomaiset, niiden pitää varmistaa, että jarrua ei paineta, vaan että tämä filosofia on pitää perustua siihen, että tieto on ymmärrettävää. Ehkäpä tämä pitäisi vielä mainita jossain paikassa. Ja ellei se toimi, niin meillä on myös Euroopan oikeusasiamies. Tai oikeastaan meillä on kansalliset oikeusasiamiehet ja Euroopan oikeusasiamies, jotka voivat varmistaa sen, että, että kiinnostuneet kansalaiset ja ryhmät saavat tätä tietoa. Tässä olivat nämä. Tämä on ihan hyvä näin. Viimeinen kohta, jonka teette mukaan, tämän yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen osalta, tätä minä toin joka tapauksessa. Tämäkin on tänä päivänä, tämäkään ei ole tänä päivänä mitenkään itsestään selvää, että hyvä, että se kirjoitettiin mukaan. Kaiken kaikkiaan tämä on pragmaattinen, hyvä konsepti, ja toivonkin, että sitä voidaan myös tällä tavalla hyödyntää. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitos, herra Kiitoksia komission Ehdotus oli aika hyvä. Weilerkin sen totesi ja esittelijä määritelmissään on vielä parantanut tätä, eli onnittelut siitä. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Weiler. Kuitenkin jäsenvaltioissa on hyvin paljon eroja. Esittelijä myöskin totesi tämän. Ja tästä syystä meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat oikeaa linjaa ja panevat asioita oikein täytäntöön. Meillä on liian paljon vielä tällaisia eksklusiivisia järjestelyitä, jotka täytyy sitten muuttaa, jotta kaikilla on samat toimintamahdollisuudet. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, omien asiakurien käyttö ja muiden käyttäjien osat. Ja sitten täytyy myöskin säännellä näitä maksuja. Ja meillä pitää olla edullisia riidanratkaisumenettelyitä. Tästäkin on puhuttu ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Kiitos. Thank you. Kiitos. Rova Ryyle. No minä yhden näihin kiitossanoihin ja ylistyssanoihin. Meillä on ollut jo hyvä keskustelu kerran aikaisemminkin tästä mietinnössä, jossa äh, nämä pääajatukset tulivat esille. Tässä on oikea konsepti valittu ja sehän näkyy myös näissä tarkistuksissa, Minäkin olen sillä kannalla, että tietosuojakysymys on ratkaistu tyydyttävästi esimerkiksi tarkistuksessa 13 oikeastaan aika upeasti. Ja sitten aikaisemmassa tarkistuksessa numerossa 6 tämäkin on ollut on tullut äh, selväksi. Minusta on tärkeää myös, että maksut on määritelty selkeästi, koska siitähän voitaisiin, voitaisi muuten lähteä kiistelemään. Erityisen innoissani olen teidän tarkistuksessanne 10, kaiken kaikkiaan me voimme tukea te, teitä. Meistä ei ole mitään syytä tehdä tarkistuksia enempää. Kiitoksia tiedosta työstä ja lykkyä tykö. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Muutama kommentti näin varjoesittelijän ominaisuudessa minäkin olen käsitellyt tätä alkuperäistä pakettia silloin, kun se tuli valiokunta ensimmäistä kertaa. Joskus unohdamme, että silloin, kun se tuli ensimmäistä kertaa esille, se oli oikeastaan perä, tota, läpimurto tyyppinen työ. No, miten se hyvin se toimii, en tiedä kuinka paljon seurantatietoa meillä on, mutta se on, siinä on todellakin valtavasti potentiaalia julkisen tiedon käyttämisen osalta. Ja tässä voidaan tuottaa hyviä tuotteita, jotka ovat sitten aut- auttavat myös yleistä digitaalitaloutta. Viime kerralla esitin kysymyksen, joka on tämän soveltamisalan laajentaminen julkisiin sektoreihin. Ja tässä meidän pitää saada jonkin verran joustavuutta, koska siellä on myös tällaista bisnestyyppistä toimintamallia, esimerkiksi käyttökustannuksissa tai toimintakustannuksissa totta kai tämä on riippuvaisia tuloista. Meidän pitäisi olla kovin varovainen, ettei lähdetä pakottamaan Euroopan tasolle liian jäykkiä kaavoja kustannusten osalta. Meidän täytyy varmistaa, että mitkä tahansa kustannukset tulevat laskutettavaksi, e- eikä niin, että ne estävät sitten tiedonkeruuta tai tiedonvaihtoa. Niin kuin täällä sanottiin aikaisemmin, niin totta kai tässä tarvitaan jonkinlaista valvontaa, ja olen samaa mieltä siitä, että on hyvä, että komissio ei pakota minkäänlaista kaavaa tähän, mutta siinä on indikoitu oikea, oikea suunta toisin kuin monissa muissa paketeissa, jossa esimerkiksi puhutaan julkisten hankintojen direktiivistä, jossa komissio valitsee sellaisen kannan, joka kukaan ei hyväksy eikä se kauinkaan kauan kestä ja minusta pääosasto on ottanut hyvän kannan tässä. Esittelijän suositukset näissä asioissa ovat sellaisia, että me tulemme tarkastelemaan näitä uudelleenkin. Katsotaan, jos on jotain muitakin asioita, jotka pitää ottaa huomioon lisätarkistusten muodossa. Hyvä. Oh, haluaako joku muu osallistua keskusteluun? Ei. Siinä tapauksessa ehkäpä komissio haluaa lyhyesti kommentoida tätä, koska hänellä on pitkä kokemus tästä, näistä asioista. Am I on? Yes. Uh, well, uh, thank you. No tuota, kiitos puheenjohtaja. Tietysti tämä on suuren tyytyväisyyden hetki komission virkamiehelle kuulla näin yksimielistä vastakaikua komission ehdotuksille. osa-alue, jossa ihan oikeassa olette, niin alun perin se ei ollut jotain sellaista, jonka ajateltaisiin olevan poliittisten prioriteettien kärjessä. Joten komission parlamentin avulla pä- pystyy toteuttamaan ensimmäisen vaiheen. Nyt otetaan toista askelta, jotta voidaan parantaa vaikuttavuutta pitäen kiinni alkuperäisestä ajasta, että ajatuksesta, että tämä on julkista tietoa julkiseen käyttöön ja muiden pitäisi pystyä se käyttämään uudestaan oikeudenmukaisten ehtojen alaisuudessa. Oikeastaan kuulin vain yhden kohdan, johon täytyy mielestäni vastata. Se on se, että emme olisi lähettäneet tätä Euroopan tietosuojavaltuutolle lausunnon antamista varten, on ihan totta, että on potentiaalia siihen, että jos kerätään julkista tietoa julkisten viranomaisten toimesta, että siihen, tulee, että siihen kuuluu henkilötietoa. Sen vuoksi nykyinen direktiivi jo sulkee pois sen ulkopuolelle direktiivin soveltamisalasta – ja tietysti komissio on täysin samaa mieltä sen kanssa, että täytyy varmistaa tämä jatkuminen, joten pidämme hyvänä näitä ehdotuksia, ehdotusluonnoksia, joissa pyritään painottamaan tätä. Komissiolta on ehdotus parlamentille, jotta voidaan päivittää ja varmistaa se, että tietoisia käytäntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti Euroopassa. Kuten silloin, kun ne otettiin käyttöön ja joillakin mantereilla niitä ei ole vielä noudatettu. Joten nyt on hyvä hetki varmistaa, että säännöt ovat. Mutta on myös hyvä ajatus laittaa ne tietosuojasäännöt yhteen paikkaan, eikä moniin eri paikkoihin. Siitähän tulisi vain sekannusta ja sen vuoksi sanomme, että päivitetään säännöt julkisen sektorin tiedoista ja annetaan ja ei sotketa niitä niihin, jotka ovat jo itsenäisiä. Ja annetaan etusia sinne, missä niitä sovelletaan. Good, thank you. Um... Hyvä, kiitoksia kommentoisin sitä, mitä että näistä henkilötiedoista. Niin kuin Rova Weilerkin totesi, osa asiaa. Tämä on hyvä, että tämä tulee osaksi tätä kokonaisuutta, mutta joillekin, jotkut julkisen sektorin tiedot on luokiteltu tietyissä maissa henkilötiedoiksi tai henkilökohtaisiksi tiedoksi. Ja esimerkiksi ajoneuvon rekisteröintitiedot jotkut, jotka haluavat äh, ostaa auton, niin haluavat tietyn äh, rekisterikilvin ja se pitää olla, se pitää olla mahdollista, mutta jossakin maissa, esimerkiksi Euroopan Valerin merkki, niin äh, rekisterikilpi katsotaan henkilökohtaiseksi tiedoksi. Silloin kun äh, tämä tieto on henkilökohtainen, kun se liittyy omistajaan tai omistajan osoitteeseen, että on muitakin näkökohtia, jotka liittyvät henkilötietoihin tai henkilökohtaisiin tietoihin, jossa tilanne vaihtelee maasta toiseen. Ja silloin täytyy tehdä arvio tästä käytettävyydestä, kun puhutaan äh, kuluttajista ja julkisesta tiedosta. Ja maantieteellinen tieto on myös yksi sellainen asia, joka liittyy <clears throat> tietojen käytettävyyteen. Esimerkiksi vaikkapa valokuvat ihmisten äh, äh, taloista niin meidän täytyy ehkä joitakin asioita ennakoida tulevaisuutta silmällä pitäen. Ratsarkovski, haluatteko, Traskovski, haluatteko vahvistaa tämän jotain muita kohtia ehkä? First of all, thank you very much for your comments. I, I mean, the, the... Kiitoksia. Muutama asia, jotka ovat hyvin tärkeitä. Toinen on yksityisyys ja sitten epäselvä ero yksityisen ja julkisen tiedon välillä sen vuoksi itse asiassa olemme tehneet tarkistuksia siitä. Mutta jos olen ymmärtänyt, niin Libe-lausuntoa ei ole, joten jos tällaisia tarkistuksia tulisi lisää, niin täytyisi tehdä asiasta vastaavan valiokunnan kanssa työtä, että ne tulee mukaan tekstiin, koska se on hyvin tärkeää. Sitten Weilerin kommenteista ei pelkästään talouden toimijat, kansalaiset ja käyttäjät myös, ja sitä mielestäni käsitellään useimmissa tarkistuksissa, koska kun puhutaan marginaalikustannuksista, niin se hyödyttää itse asiassa kaikkia, kun säädetään määritelmää. Mutta yleisellä tasolla tietysti kansalaiset ja yksilöt hyötyvät yleisesti ottaen. Valvonnasta sitten olemme varmaan kaikki samaa mieltä, että uusia elimiä ei pidä luoda, mutta ehkäpä sitä täytyy just tehdä tarkistuksilla, erityisesti kun puhutaan oikeusasiamiehen ottamisesta mukaan kansallisella tasolla ja olen ihan valmis sitä harkitsemaan. Kulttuuriset, kulttuurilaitokset ja kustannukset. Sen vuoksi marginaalikustannustarkistukset selventävät, mitä ne ovat ja pyritään ottamaan tämä vaara huomioon. No kiitoksia yhteistyöstä, niin odotan tarkistuksia ja päättelen siitä, mitä sanoitte, että kompromissitarkistut saadaan kasaan aika nopeasti ja olen valmis harkitsemaan kaikkia ideoita, joita esille tuli keskustelussa. Ja jälleen kerran haluan kiittää komissiota erittäin hyvästä työstä. Kiitos. Uh, so deadline from tarkistusjättöaikana 29. kesäkuuta kello 12 puolelta päivin ja meillä on mahdollisuus keskustella tarkistuksesta 10. heinäkuuta ja sitten kompromissitarkistukset 17. syyskuuta, äänestys IMKossa 18. syyskuuta ja 24. syyskuuta äänestetään sitten Itressä. Että kyllä meillä aikaa on vielä myöhemminkin, jos tulee jotain uutta aineistoa kesän aikana, niin ehkä sitten voidaan niitä ottaa mukaan kompromissitarkistukseen. Kiitoksia kovasti tästä. Hyvä. Me olemme viisi minuuttia edellä aikataulusta. Tarkistan vain, että ovatko kaikki paikalla, koska joskus varjoesittelijät saapuvat viime hetkellä. Herra Schwab on ilmoittanut, että hän, hän toimii on virkaan tekevä äh, varjo. Sitten herra Schmidt on ollut täällä jonkin aikaa. Herra Engström on täällä. Edustaja Biinan ei ole täällä, ei ole täällä. Ja tarkistan vain, että onko meillä komissio paikalla. Herra Hainen komissiosta on täällä. Näin ollen meillä on aika täysi talo, herra Kaferaatis. Vaikka aloitetaankin, aloitetaankin muutama minuutti etukäteen. kafferatin lausunto tästä vihreästä kirjasta, joka käsittelee yhdentynyt eurooppalaisia markkinoita korttiverkko- ja mobiilimaksuille – Meillä oli muutama viikko sitten keskustelu ja eräitä asioita tuli silloin esille. Nyt annan puheenvuoron Koferaatille ja hän esittelee hänen ehdotuksessa lausuntoluonnokseksi. Ja sitten otetaan puheenvuorokierros varjojen kanssa. Ja jos joku muu haluaa puhua, niin kaikki monko mennä. Herra Koferaati, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vahvistan ja niin kuin viimeksikin sanoin, kun ensimmäisen kerran keskustelimme täällä keskenämme, ja tätä korostin myöskin eri yhteyksissä varjoesittelijöille. Eli tässä on nyt teksti, joka on äärimmäisen tärkeä. Ei pelkästään tämän sisällön takia, vaan myöskin sen takia, millainen vaikutus sillä saattaa olla. Nyt kun ajatellaan tiettyjä kielteisiä ilmiöitä, jotka liittyvät kaikkiin EU-maihin. Esimerkiksi sähköiset maksut, niiden avulla voidaan torjua harmaata taloutta ja myöskin voidaan välttää veronkiertoa ja veropetoksia. Nämä ovat kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin ne ovat kumpikin hyvin kielteisiä. Eli se, että yhtenäistetään eurooppalaisia sääntöjä, se on hyvin tärkeää, koska erot ovat hyvin arkaluontoisia ja tämä sääntely on äärimmäisen tärkeää. Ja tästä syystä, sen jälkeen kun olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa, olen yrittänyt ottaa tähän tekstiin muutamia seikkoja, jotka mielestäni objektiivisesti ovat tärkeämpiä ja ehkäpä komission verrattuna siinä komission niitä ei ollut riittävästi käsitelty. Eli nyt keskitymme siis kuluttajien. Kuluttajat tarvitsevat varmuutta ja avoimuutta, ja niiden on myöskin pystyttävä luottamaan näihin välineisiin. Kysehän on välineistä, johon liittyy menettelyitä ja tiettyä kielenkäyttöä ja teknologiaa, ja käytännössä kansalaiset eivät aina tunne niitä, varsinkaan heikossa asemassa olevat kansalaiset, huonosti alhaisesti koulutetut tai ikäihmiset. Jotta saataisiin aikaan luottamusta, niin ensimmäisenä meidän täytyy kaikille käyttäjille toimittaa oikeaa tietoa. Hyvin usein käyttäjät saavat valtavasti hyödytöntä tietoa, tai sitten ihan vääränkinlaista tietoa liittyen näihin käytänteisiin, joita sovelletaan. Eli tietojen oikeanlaisuus ja avoimuus, ne ovat ensimmäinen askel, jotta saamme luottamusta kuluttajilta. No sitten toiseksi, mitä tulee kuluttajien oikeuksien suojaamiseen. Meidän täytyy toimia vahvistaaksemme näitä oikeuksia sekä yksittäisiä oikeuksia että kollektiivisesti kaikkia oikeuksia. Mehän myöhemmin sitten keskustelemme siitä, millä tavalla parhaiten voidaan toimia, mutta kuluttajien on tiedettävä, että kun he käyttävät näitä välineitä, niin heillä on mahdollisuus saada puolustusta, mikäli tulee eteen kiistoja, kun maksetaan tuotteista tai palveluista – Eli myöskin täytyy olla varma omista oikeuksistaan. Se on tärkeää, jotta saadaan aikaan tilanne, että hyvä, yhä useammat käyttäjät pystyvät käyttämään näitä maksumuotoja. Ja sen jälkeen tästä voi sitten tulla väline, jota käytetään yhä tehokkaammin hyödyksi. No sitten nämä välineet sinänsä. Meillä pitää olla standardointia Euroopan tasolla. Tällä tavalla voidaan vahvistaa turvallisuutta ja varmuutta ja on järjestelmiä, joilla voidaan taata parempi turvallisuus. Ja tällä hetkellä toimijat, no meidän täytyy katsoa, miten näitä kortteja käytetään eri tavalla. Siihen on liittynyt jokin koodi, ja sitten on kortteja, joita ainoastaan aktivoidaan ja niissä on jonkinlainen magneettikoodi. Eli on tarpeen, että samanaikaisesti voidaan vahvistaa näiden korttien käyttöä. Meillä pitää olla Euroopan tason standardeja ja ratkaisut voivat olla sitten erilaisia on esimerkiksi tuplavarmistusjärjestelmiä, jotka ovat tehokkaampia kuin toiset, mutta tämäkin on kysymys, jota käsitellään myöhemmin. Ensimmäisenä meidän pitää nyt miettiä standardointia ja kaikkia menettelyitä Euroopan tasolla. Jotta voimme vahvistaa standardointia, meillä on oltava myöskin avoimet markkinat, joilla ei ole mitään monopoleja eikä mitään kartelleja. Riskinähän on tässä, niin kuin muissakin tapauksissa, joista komissio keskustelee, että olisi jonkinlainen monopoliasema. Joskus ne ovat hyvin selkeitä monopoleja, joskus vähän vähemmän huomattuja, mutta joka tapauksessa ne ovat kielteisiä, koska ne haittaavat vapaata kaupankäyntiä. Ja tällä tavalla ne aiheuttavat sitten kielteisiä vaikutuksia ei pelkästään siihen, miten näitä välineitä käytetään, vaan myöskin kun ajatellaan, millaisia kustannuksia niistä sitten aiheutuu. Ja tästä syystä meidän on toimittava, jotta voisimme levittää myöskin näiden korttien ja näiden maksuvälineiden osalta hyviä käytänteitä, mutta meidän on taattava systemaattinen avoimuus ja mahdollistaa se, että valvo, valvonta on tehokasta. Sitten maksupalvelujen osalta on tiedettävä, että se, joka on tehnyt maksun, pystyy todellakin suorittamaan maksun. Kyse oli siitä, että nyt rikotaan tietosuojaa. Kysehän on arkaluontoisista tiedoista, mutta tarkoituksena on vain saada vahvistus siitä, että että henkilö on maksukykyinen, kun kyse on henkilöstä, joka käyttää tällaista maksuvälinettä. Tällä tavalla voidaan välttää riitatapauksia ja petoksia. Lopuksi, sitten kun ajatellaan näitä kustannuksia, aluksi meidän täytyy harmonisoida – Nämä menettelyt ovat hyvin erilaisia eri maissa, eri palveluissa ja eri hyödykkeissä, ja meillä pitää sitten olla varmuutta siitä, että poistetaan kustannuksia, joita tällä hetkellä on olemassa. No, välitön poistaminen ehkä on mahdotonta. Ja tästä syystä jollain tavalla meidän on pakko toimia kahdessa vaiheessa. Eli ensin meidän pitää harmonisoida nämä kysymykset. Ja tällä tavalla voidaan sitten edetä tässä asiassa kuluttajien hyväksi. Eli meillä pitäisi olla sitten lopussa järjestelmä, jossa nämä kustannukset ovat ainoastaan pankkien toimintaan liittyviä kustannuksia eikä mitään muita. No sitten viimeinen kohta, jota haluaisin korostaa, liittyy siihen vaatimukseen, että komissiolle pitää antaa rooli ja myöskin Euroopan keskuspankille, jotta voidaan jättää taakse se, että itsesääntely sinänsä olisi riittävää. Meillä pitää olla sääntöjä ja meidän pitää pystyä valvomaan näitä toimia. Ja sen jälkeen henkilöt voivat käyttää viestintää menettelyitä kaikkien sidosryhmien kanssa ja näin kuluttajat tietävät, kenen puoleen pitää kääntyä, jos he haluavat saada tietoa näistä määristä ja laadusta, kun ajatellaan tätä monimutkaista prosessia ja sitten kuinka paljon on suoritettu sähköisiä maksuja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa voimme sitten myöhemminkin keskustella. Ja muistuttaisin vielä, että määräaika on 22. kesäkuuta, eli aika lähellä. Mutta uskon, että voimme tehdä tämän työn vielä loppuun ilman suurempia ongelmia. Olen siis käytettävissänne, en pelkästään myöhempien keskusteluiden tiimoilta, joita käydään näistä kysymyksistä, vaan myöskin voimme sitten ihan avoimesti tarkastella kaikkia tarkistuksia, joita sitten tullaan laatimaan. Mehän sanomme, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, joten haluaisin jo etukäteen kiittää teitä tulevasta avustanne ja sitten katsomme, miten etenemme tarkistusten suhteen yhdessä. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti ja siitä työstä, jota olette panostanut tähän aika kattavaan pakettiin. Herr Schwab, te puhutte Radiasin puolesta. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että voin voi tässä yhteydessä olla yhteistyössä arvostetun kollegani Koferatin kanssa. Äh, minä edustan tätä Ariassia, joka joutui perheasioiden takia äkkiä palaamaan kotiin. Ja, ja tämä on myös tärkeä Pablo Arisille. Nimittäin aloitan sillä, että viime vuonna hyväksymme tämän kuluttajasuojadirektiivin. Silloin yritimme äh, näitä internetin maksumahdollisuuksia kehitettyä ja tässä direktiivissä lähdetty siitä, että jäsenvaltiot joutuvat kieltämään ympär- yrityksiä perimään maksuja maksusuorituksista, jotka menevät yrityksen todellisten kustannusten yli. Ja tässä on kysymys myös internetistä ostettujen lentolippujen ostokustannuksista, ja niitä pitää hillitä yritykset usein halua, tarjoavat yleensä käteistä maksua, mutta sehän ei ole internetissä mahdollista. Meillä on tarve saada eurooppalainen maksujärjestelmä parempaan tilaan. Silloin kun me puhumme yritysten kanssa, jotka sitten toimivat rajat tasolla, tavalla on kaksi tai kolme tai oikeastaan neljäkin suurta ongelmaa. Jo, koskee postilähetys, on rajat ylittävällä tavalla paljon kalliimpaa kuin maan sisällä – oikeastaan vaikka kilometrisumma ei ole niin suuri. Toiseksi hi, kielisten oikeudelliset e-, yleiset ehdot ja neljänneksi erityisesti maksujen suoritus tai hoitaminen. Ensinnäkin kollega Koferati äh, on olla samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän juuri esitti omassa lausunnossaan ja mitä hän aikoo siihen lausuntoon ottaa. Luulen, että sitä taustaa vasten, että kollega Arias on vahvasti ollut tehnyt työtä digitaalisissa markkinoilla. Hänellä on eräitä tarkistuksia tai oikeastaan täydennystarkistuksia, jotka erityisesti liittyvät siihen, miten online-maksut vaikuttavat tällä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Varmastikin tämä liittyy myös maksuvälineisiin ja Euroopan maksualueen konseptiin – koska tässä voidaan nämä toisiaan täydentää. Vielä kerran pitäisi viitata siihen, niin kuin viime kerrallakin totesin, että totta kai tämä luottokorttijärjestelmä, kaikki luottavat siihen, siihen siinähän täytyy löytää, löytyä tieto asiakkaan maksukyvystä. Ja tämä tieto on rajat ylittävällä tavalla vielä mahdotonta ja siksi se ei ole aina niin yksinkertaista toimia tällä tasolla. Siksi nämä rajat ylittävät rakenteet, ne pitäisi standardisoida, niin kuin Ferrati sanoi, mutta mahdollisesti myös pitäisi ottaa velvoitteita tällaisten järjestelmien operaattoreille niin, että räjähtelyttävät maksut yksinkertaistuvat. On useitakin mahdollisuuksia, ja niin kuin tässäkin on, jotka ovat mahdollisia tai ajateltavissa, sellainen mahdollisuus, että että, että laitteen järjestelmien yhteiskäyttäisyyttä, jotka ovat varmoja ja turvallisia, jossa, jossa pidetään huolta tietoturvasta, kollega Engström, ja että sillä tavalla voitaisiin myös saada uusi, vähentää teknisiä uusia investointeja silloin, jos panostetaan tähän, ja voidaan varmistaa tämä järjestelmien yhteiskäyttöisyys, sitten on tärkeää on, että meillä on läpinäkyvyyttä siitä, että mitä tietoa milläkin tavalla välitetään, ja että myös on läpinäkyvyyttä siitä, että millä tavalla nämä tiedot ovat suojattuja. Tämä on tärkeää, että kuluttajilla on turvallisuus taattuna, että äh, kuluttaja pystyy netissä ostamaan turvallisesti. Ja tämä on ja haluan kiittää tässä yhteydessä konferaattia tehdystä työstä. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Schmidt. Kiitoksia, herra Schmidt. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and, and thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Kofferaatille. Sanoisin, että tämä on erityisen tärkeä asia, kokonaisuus tietysti, koska se koskee yhtenäismarkkinoita. Ja miten varmistetaan se, että ne toimivat hyvin. Kuten sanoittekin, tässä on kyse veropetoksista ja rahanpesusta, mutta minun näkökulmastani pääasia on kuluttaja. Sen täytyy olla kuluttajaystävällinen. Minä maksan paljon laskuja internetissä ja minun kokemukseni on se, että se toimii aika hyvin. Mutta ongelmia on myös. Ja herra Kofferatti niitä on täällä maininnutkin. On myös outoa, että jos jotain tilaa, niin sitten ihan välittömästi se raha häviää tililtä tai veloitetaan tililtä sekunnissa, mutta palvelut, tuote tai mitä nyt sitten onkin, niin se toimitetaan viikossa, kuukaudessa, mutta se funktio on oikein hyvä. Mutta ehkä tämä toinen puoli tulisi mukaan myös, että on järjestelmä, joka takaa turvallisuuden kuluttajalle. Herra Engström ottaa integriteettikysymykset esille varmaan, ja ne ovat tietysti myös hyvin tärkeitä, mutta minulle on tärkeää on ottaa esille kuluttajaystävällisyysasiat ja että niitä palveluja voi käyttää enemmän tai vähemmän kaikki. Eli täytyy olla kyse luottamuksesta. Ja joskus olen kyllä sitä mieltä, että se, että miten nämä maksut toimivat, jos ne toimivat globaalisesti, niin yhteyspiste jokaisessa maassa itse asiassa. Olisi hyvä, että jos ongelmia on, niin että jos on ongelmia, niin on hyvin vaikea ja monimutkaista saada jonkunlainen yhteys kyseessä olevaan yritykseen. He ovat kiinnostuneet kyllä rahoistani, mutta eivät ole niin kiinnostuneita siitä, että voisin soittaa heille. Ja joissakin tapauksissa pitää jopa jossakin joidenkin yhtiöiden kohdalla täytyy jopa soittaa Yhdysvaltoihin, ja mitä tässä nyt selitetään, niin se on, mitä siellä selityksiä on niin ainakin minulle melkein mahdotonta ymmärtää. En ole aina harmonisoitujen sääntöjen puolella ja keskustelua on käyty paljon valiokunnassa, mutta nyt täytyy joihinkin askeleisiin tässä lähteä eteenpäin. Myöskin koskien maksuja ja mainitsitte sen ja jotkut yhtiöt, joiden kanssa olen ollut yhteydessä, niin ne ovat harmonisoitujen sääntöjen puolella ja avoimia maksuista ja palkkioista mutta mutta tässä on tällaista liikkumavaraa, jonka puitteissa voidaan toimia ihan oikeasuhtaisella ja säädöllisellä tavalla. Mielestäni se voidaan tehdä. No, minä esitän tässä useita tarkistuksia. Ja konsensukseen kyllä varmaan päästään, kuten aina herra Koferati, ei siitä ole ongelmaa. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että pitäisi olla tiukalla linjalla ja pitäisi yrittää vahventaa kuluttajanäkökulmaa tässä. Ja mennä ehkä vähän pidemmälle myös harmonisoinnissa eurooppalaisella tasolla. Joten odotan kovasti keskustelua ja ehkä me joidenkin yrityksien nimiä ei pitäisi mainita, mutta no minä sitä tee, vaikka, jotkut tulisivat ehkä halukkaat siihen. Thank you very much. Um, uh, so... Kiitoksia. Herra Engström on seuraava. Thank you. Kiitos. Niin olen edellisen puheen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. olemme yhä lähempänä yhteiskuntaa, jossa käytetään luottokortteja ja sähköisiä maksuvälineitä. No onko se hyvä vai huono? No se nyt joka tapauksessa tapahtuu, eli siihen täytyy nyt vain tottua. No aikaisemminkin jo puhuin tästä, että kyllä, ehdottomasti meillä pitää olla objektiiviset tiukat säännöt sen suhteen, milloin luottokorttiyhtiö saa sulkea jonkun yrityksen pois näiden palvelujen käytöstä. Monille pk-yrityksille, jos ei voi käyttää luottokortteja, niin sehän tappaisi ne yritykset, varsinkin jos ne toimivat internetissä. Ja sitten ei voikaan ottaa vastaan maksuja luottokortilta. Silloinhan nämä yritykset vaan menevät konkurssiin. Eli tätä nyt pitää säännellä hyvin tiukasti ja objektiivisesti. Ja myöskin, en tiedä onko täällä nyt mitään lobbareita eri maksuyhtiöistä, mutta ottaisin esille sen, että tämä on varmaan myöskin niiden etujen mukaista. On hyvin helppoa kuvitella tilanne, jossa maksun yhtiöt joutuvat poliittisen tai muun painostuksen kohteeksi Yhdysvalloissa, koska Euroopassa on sallittu jotain. Ja sitten olisi vastakkainen poliittinen kanta, eli jos nämä yritykset suljetaan pois. Eli maksuyhtiöt voisivat helposti joutua hankalan tilanteeseen. Mutta jos on kuitenkin selkeä, että sääntöjä, he voivat vedota niihin sanoa, että niin olemme samaa mieltä, mutta laissa on todettu näin, eli meidän täytyy toimia näin. No sitten toinen asia. Schwab ja Schmidt odottavat, että puhun tietosuojasta, ja no, teen niin. Eli vihreän kirjan kohdassa 13, siis se jäi minulta väliin, kun kävin sen läpi, mutta siinä on erittäin tärkeä kohta. Totta kai on useita muita kuin pankkeja, jotka toimivat tällä alalla ja jotka haluavat tietää, kuinka paljon rahaa on tililläsi. Eikä pelkästään sitä kyllä tai ei jollekin transaktiolle, vaan haluavat tietää, kuinka paljon rahaa on tililläsi. No, kuinka paljon rahaa on sitten tilillä? Tämä tieto, se on yksi kaikkein arkaluontoisimpia tietoja. Ehkä kaikkein arkaluontoisin tieto. Jos se tulee julki jollain tavalla, että näillä henkilöillä on paljon rahaa tileillään, silloin nämä henkilöt ensinnäkin he hukkuvat mainostuksin kaikista maailman yrityksistä. Heihin kohdistuvat kaikki huijausyritykset ja kaikki yrittävät hyötyä heistä jollain tavalla. Eli on erittäin tärkeää, että pidämme kiinni tiukoista säännöistä, joita meillä tällä hetkellä on. Ja tästä nyt ei saa tulla mikään tapa välittää tietoa siitä, kuinka paljon jollain henkilöllä on tilillään. No sitten nämä MIF-kysymykset. Niin olen samaa mieltä siitä, että kun pitää säännellä MIFiä yksityiskohtaisesti, niin en ole ihan vakuuttunut siitä, että se on tarpeen tai että se olisi järkevää. Ehkä en ole vain ymmärtänyt tätä asiaa riittävän hyvin, mutta No, no koska nyt en ole, niin en ainakaan tällä hetkellä voi puoltaa sääntelyä. Niin, siinä kaikki. Ai niin, ja kyllä minä laadin vielä muutamia tarkistuksia. Mr. Wieland. Herra, edustaja Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni suurin osa näistä osatekijöistä, joita olemme eritelleet, ovat otettu esille tässä lausunnossa. Nyt vain korttimaksut internetissä ja tietysti tässä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ja ehkäpä myöskin SEPA helpottaa näitä maksuja, mutta täytyy varmistaa, kuluttajille nämä äh, turvalliset maksut myös ulkomaille. Jos interchange-maksusta puhutaan, niin siinä pitää olla avoimuutta, mutta kuten lausunnossa kirjoitetaan, niin lopulta ne täytyy poistaa. Tämä on tärkeää, koska Puolassa nämä maksut ovat ihan arbitraarisesti toteutettuja mielivaltaisesti ja siitä kärsivät kuluttajat ja myös myyjät. Ja nykyinen tilanne on jo osoittanut, että jos tämä kysymys jätetään vapa- markkinoiden vapa- vapa- vapaasti päätettäväksi, niin se ei tuota tulosta. Sitten muista kysymyksistä mielestäni niin ne menevät hyvään suuntaan ja yleisellä tasolla olen samaa mieltä suurimmasta osasta näiden näkökohtien kanssa. Um, Mrs. Steiner wanted to come in. Rova Weiler halusi. And then thank you to our rapporteur. And... Kiitoksia esittelijöille ja varjoesittelijöille. Tämä on ollut nyt kiinnostavaa kuulla tästä luottamuksesta ja esittelijä korosti avoimuutta. Ja aikaisemmat puhujat puhuivat siitä, mistä minäkin haluan puhua, eli monilla kuluttajilla on kokemuksia, kun he esimerkiksi haluavat maksaa luottokorttilaskun, niin pankista rahat lähtevät heti, mutta joskus kestää viisi, seitsemän päivää ennen kuin se maksu todella suoritetaan. Eli tässä on kyse kuluttajien ja yritysten välisestä suhteesta, eikä niinkään siitä, että kuluttajat maksavat näitä luottokorttilaskuja. Eli johdonmukaisuuden vuoksi, kun ajatellaan, mitä kuluttajille tapahtuu, ja tietysti tämä koskee myöskin pk-yrityksiä, jotka ottavat vastaan luottokorttimaksuja, niin pitää olla johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Ja tähän liittyy myöskin avoimuuskysymys. No sitten tämä toinen kohta, eli millä tavalla maksuja suoritetaan ja sitten selkeys siinä. No, turvallisuushan on yksi keskeisiä kysymyksiä, ja kuluttajan on voitava luottaa ja yrittäen tietysti myöskin siihen, että tiedot ovat suojattuja, ja mehän nyt tiedämme, että monissa tapauksissa on oltu huolissaan erityisesti internetpankkitoiminnan turvallisuudesta. Eli tämä mietintö tulee nyt ihan hyvään aikaan ja mielestäni esittelijällä on hyvä lähestymistapa ja mielenkiintolla odottelen, millainen siitä sitten loppuvaiheessa muotoutuu. Kiitos. Kiitoksia, Ruos Tyler. Haluaako joku muu kommentoida? Ihan pari asiaa minun suullani. Herra Schwab otti esille tämän tärkeän kysymyksen, joka liittyy yhteyden, yhteyteen tähän kuluttaja-suojadirektiiviin. Kuluttajaoikeusdirektiivi, siinä oli eräitä näkökohtia, jotka liittyivät maksuihin ja maksuista perittävistä maksuista. Ja tämä ehdotus tässä ehdotuksessa täytyy ottaa huomioon myös se työ, mikä on tehty aikaisemmin kuluttajia oikeuksia koskevassa direktiivissä, joka on käsitelty myös Ekonissa. On tietenkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä, äh, miten tämä maksujärjestelmä kehittyy digitaalisilla äh, äh, markkinoilla. Ja sitten tässä veloitusjärjestelmässä on myös jonkin verran kilpailua Muista, että tämä liittyy osittain myös kännyköiden verkkovierailumaksuun. Tässä tapauksessa se on vieläkin vähemmän läpinäkyvä, koska monet eivät käsitä, että miten paljon tällaista ja palvelusta joutuu maksamaan. Ja muistuttaisin kaikkia siitä, että ei kaikkialla eikä kaikissa maissa Euroopan sisämarkkinoilla ei käytetä samaa valuuttaa. Ja siksi tällaiset rajat ylittävät maksut täytyy, tapa, tapa, täytyy tehdä myös usealla valuutalla ja siitäkin joutuu äh, sitäkin veloitetaan. Ja Koferaati puhui eh, siitä, että kiellettäisiin mahdollisesti kaikki tällaiset veloitukset. Jos, jos kustannuksia syntyy ja sitten täytyy mahdollistaa tämä markkinatoiminta, niin täytyyhän jostain saada nämä kulut veloitettua. Jos kustannuksia syntyy muualla, esimerkiksi siitä, että on kortti käytössä Oikeastaan kannattaisi nähdä Smithin äh, asiaa, koska me emme ole nyt niin pakottamassa mitään tavallista mal- toimintamallia, vaan on kysymys siitä, että markkinavoimat toimivat. Tästä on, tästä on puhuttu myös verkkoverkkomaksujen yhteydessä, jolloin ne eivät aikaisemmin toimineet kuluttajien etujen mukaisesti, niin kuin aina. Tällainen kunnollinen läpinäkyvyys siitä, mitä kuluttaja joutuu maksamaan mistäkin, ja miksi veloitetaan, jos veloitetaan toiminnasta silloin, jos kustannuksia imetään kuluttajilta, niin nämä ovat tärkeitä asioita, kun ajatellaan esimerkiksi ilmaisia kännyköitä, jotka eivät tietenkään ole ilmaisia, koska joudutaan maksamaan merkittäviä maksuja, koska operaattorit perivät maksuja voidakseen kattaa esimerkiksi mainontakulut. Tässä on paljon tärkeitä asioita, joita me voimme toimittaa äh, raha- ja talousasian valiokunnan kollegoille. Ja tässä voidaan vastata myös esitettyihin kysymyksiin. Meillä on herra Hainen komissiosta täällä tänään. Ehkäpä te haluatte valaista eräitä asioita ja puuttua eräisiin ja äh, kommentoida niihin asioita, niitä asioita, joita kollegat esittivät. No indeed, I mean generally I can... Kitse puheenjohtaja Torokin yleisellä tasolla voin sanoa, sanoa että arvostamme kovasti IMCO-valiokunnan lausunto vihreän kirjamme ja tässä on varmaan laaja yksimielisyys tavoitteista vihreässä kirjassa, joten se täytyy ottaa huomioon erityisesti on konsensus siitä, että että täytyy mennä sähköisten maksujen suuntaan. Monia syitä on esitetty tietysti digitaaliset yhtenäismarkkinat siinä yhteydessä sähköiset maksut voivat auttaa luoda kilpailukykyisemmät maksumarkkinat Euroopassa ja voivat olla yleisestikin tehokkaammat kuin käteismaksut. On otettu esille se usean kertaan, että kuluttajan pitäisi olla keskiössä ja mielestäni se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä komissiossa on puhuttu ja mitä komissio sen Barnier sanoi julkisessa kuulemistilaisuudessa toukokuussa ihan luonnollista, koska kun katsotaan vihreän kirjan kattamia maksumenetelmiä, niin aina tämä loppukäyttäjä maksuissa on kuluttaja. Ja se onkin ero aiempiin sepaa säännöksiin, jotka ovat koskeneet aiemmin yrityksiä. Eli puhutaan internetistä, mobiilimaksuista, niin siinä kuluttajan pitäisikin olla keskiössä ja pitäisi katsoa asioita kuluttajan näkökulmasta pääasiassa. mainittiin avoimuus, ilma, tieto, tiedotusvaatimukset, suoja kuluttajan oikeudet yleensä. Toistan vain, että maksupalveludirektiivissä, joka muutama vuosi sitten hyväksyttiin, siinä meillä on kehys, joka varmistaa sen, että monista sähköisistä maksuista niin täytyy tulevaisuudessa PSDtä sopeuttaa uusia innovatiivisiin maksumenetelmiin, joihin viitataankin vihreässä kirjassa. Ja on vahva yhteys vihreän kirjan ja maksupalveludirektiivin uudelleenarvioinnin kanssa, jota tapahtuukin tällä hetkellä. Jotkut vihreän kirjan, vihreän kirjan johtopäätökset voivat tähän arviointiin vaikuttaa. Keskittäminen erityisesti turvallisuusasioissa, olemme täysin samaa mieltä siitä kohdasta. Turvallisuuskomissiolle on todellakin tärkeä, mutta ei riittävä ehto. Se täytyy pitää yllä ja varmistaa huolimatta siitä, miten mihin muihin toimiin ryhdytään, jotta saadaan avoimet ja kilpailukykyiset markkinat, joten tämä on olennainen vaatimus. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin viitata niin kutsuttuun Secure Pay Formiin, joka on Eurosysteemi EKPn puitteissa perustettu, ja siinä turvallisuusvaatimukset, jotka mahdollisesti voivat antaa panoksensa siihen, että saadaan online-maksuille vaatimukset yhtenäiset sellaiset, joten foorumilla tehdään kovasti töitä ja osallistumisen kokouksiin. Raport, eh, esittelijä viittasi myös siihen, että pitää välttää, että monopolia tulisi esille, ja sekin on päätavoitteita, jota vihreässä kirjassa yritetään saavuttaa, luoda yhtenäiset kilpailuolosuhteet olemassa oleville maks- maksupalvelujen tarjoajille, mutta myös uusille palvelujen tarjoajille, uusille, uuden tyyppisille, jotka tulevat markkinoille. Se on kyllä päätavoitteita vihreässä kirjassa. Luoda kuluttajille valinnanvaraa, kilpailua, mutta tietysti myös saada aikaan tehokkaampia, halvempia maksuvälineitä. Siinä mielessä interchange-maksuista monenvälisistä toimistopalkkioista. Tietysti harmonisointia tarvitaan enemmän avoimuutta. Asiaa käsitellään läheisessä yhteistyössä kilpailupääosaston kollegoiden kanssa, koska on monia kilpailuasioita vireillä kansallisella EU-tasolla myös. Ja tuomioistuin Mastercard-tapauksessa antoi tuomion näistä toimistopalkkioissa, jossa 2007 komission päätös vahvistettiin, jossa rajat ylittävät toimistopalkkiot ovat, äh, eivät ole hyväksyttäviä. Eli vaiku- tämä vaikuttaa meidänkin toimintamme ja täytyy katsoa, että mikä on vaikutus muihin vireillä oleviin asioihin. Maksujärjestelmien hallinnointi, SEPän hallinnointi lopulta. Ymmärrämme kyllä, että vaaditaan enemmän aloitteellisuutta politiikan tekijöiltä, jos näin voi sanoa. Olemme reagoineet niin, että olemme perustellut niin kutsunut SEPA-neuvoston, SEPA-kanselin noin vuosi sitten, joka on sekä osallistujien kysyntä- ja tarjontapuolelta. Ja tämän nyt arvioidaan, arvioidaan koko SEPA-hallinnointia ja e-, ehdotamme siitä ehdotuksen tämän vuoden lopussa, kuten myöskin SEPA-asetuksen esipuheessa otetaan esille ja määrätään. Ja katsomme sitä, että miten poli- politiikan tekijät voivat olla suuremmassa osassa, koska se oli yksi se puute, joka markkinoilla yksilöitiin, että miten voidaan ottaa mukaan käyttäjät paremmin kaikkeen työhön, mitä maksujärjestelmistä tehdään erityisesti standardoinnissa. Paljon on konsentusta monista kohdista, joista kooperaatio on puhunut. Ja se vaikuttaa analyysiin, jota tällä hetkellä teemme, julkiseen kuulemiseen, joka on seurannut vihreä kirjaa, on saatu paljon vastauksia, eli 300, monet niistä hyvin kattavia. 50-100 sivua pitkiä, joten kestää jonkun aikaa käydä läpi. Nyt ollaan viime vaiheessa kuitenkin mielestäni joko tällä tai ensi viikolla julkaisemme tällaisen palauteen yhteenvedon. Ja samaan aikaan haluamme julkaista yksittäiset lausunnot, jotka olemme saaneet. Ja sitten heinäkuun lopussa on suunnitelmana, jos mahdollista, julkista seuraavat mahdolliset vaiheet. Miten mennään eteenpäin? Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Herra Koferaati me olemme pikkusen jäljessä aikataulusta, mutta jos haluatte lyhyesti tehdä yhteenvedon, niin olkaa hyvä. Sano rapidi. Niin, tosi nopeasti, että me jää enemmän aikataulusta jälkeen. Nämä huomiot otetaan oikealla tavalla huomioon ja haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Meidän täytyy nyt keskittyä teknologian kehittymiseen. Nythän puhutaan järjestelmästä, joka on hyvin teknologinen, ja sitten kielenkäyttö myöskin kehittyy nopeasti. Meidän täytyy nyt luoda kannustimia, ei pelkästään teknologian osalta. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tietojen käyttöön. Meidän täytyy siis taata henkilöiden oikeudet ja meidän täytyy muistaa, että heidän yksity- yksityisyyttään ei saa loukata. Ja meidän täytyy tehdä ero sen välille, että luodaan varmuutta maksajan ja kauppiaan välille. Ja täytyy muistaa, että tietyn kynnyksen yli ei voi missään tapauksessa mennä. No sitten yhdessä voisimme ehkä miettiä sitä, että voisimme ottaa uusia elementtejä mukaan, kun ajatellaan sitä tapaa, jolla voidaan taata kilpailu Erityisesti sanon tämän nyt komissiolle. Hän teki tämän huomion. Ongelmia on, kun ajatellaan tätä valtavaa maailmaa, jossa on taloudellisia toimijoita, jotka toimivat ja käyttävät näitä rakenteita ja näitä välineitä. Ja sitten on muita sidosryhmiä. Heidän pitäisi kaikki olla samalla tasolla sillä tavalla, että avoimuus on se väline, jonka avulla voidaan kannustaa ei pelkästään myönteiseen lähestymistapaan, näiden välineiden osalta, vaan myöskin siihen, että noudatetaan sääntöjä. Täytyy muistaa, että toimijat, jotka toimivat tällä valtavalla alueella, potentiaalisilla markkinoilla, eivät kaikki ole yhtä vahvoja. On kuluttajia ja erityisesti heikossa asemassa olevia kuluttajia, ja meidän täytyy nyt löytää tasapaino ja löytää rajat näille välineille, joita meillä on käytössämme. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli hyödyllinen keskustelu. Muistutan teitä, että tarkistusten jättöaika on itse asiassa perjantaina, ei kun torstaina, torstaina puolilta päivin, koska Ekon äh, äänestä siitä syyskuussa meillä on. Meidän täytyy painaa päälle. Valitettavasti emme voi odottaa tätä komission äh, äh, tätä yhteenvetoa komission konsultaatioista, mutta meillä on riittävästi aineistoa ja sitten tarkistuksia tällä 10. heinäkuuta, sitten 6. syyskuuta äänestetään valiokunnassa. Hyvä. Kiitoksia kovasti. Sitten siirrymme koferaatti seuraavaan mietintöön ja äh, lausuntoon tänä iltapäivänä. Seuraava lausuntonsa on Euroopan laajuisesta liikenneverkosta ja sen kehittämisestä. Tämä on matkailu- ja liikennevaliokuntaa varten laadittu lausunto. Herra Schwab on myös äh, varjoesittelijänä tässäkin asiassa. Herra Schmidt on täällä jälleen. Onko Engström, tekikö Engström myös tätä? Ei. Aha, Ryylet, mutta sinä ja Rova Ryyle vaihdatte paikkaa. Viilan on paikalla. No niin. Herra Koferaati, jos tämä onnistuisi viiteen mennessä, olisin kiitollinen, koska muussa tapauksessa koordina- koordinaattorit käyvät kärsimättömiksi. Koordinaattorit kokoontuvat kello viisi. Ja Minusta herra Philip Chandrin on täällä ko- komissiosta ja yritämme varata teillekin vähän aikaa. Herra Koferaati. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Koordinaattorien täytyy olla rauhallisia, joten meidän täytyy tosiaan saada tämä hoidettua viiteen mennessä. Ja sitten voimme myöhemminkin vielä keskustella tästä liikenneverkosta. No, tämä aihe ja tämä teksti. Mielestäni, kun ajatellaan nyt meidän valiokuntamme toiminta-alaa, niin meidän täytyisi nyt ainakin aluksi keskittyä hyvin vahvasti käyttäjien oikeuksiin. Eli meidän täytyy keskittyä siihen, että kun katsotaan kaikkia näitä viittauksia ja sääntöjä, jotka liittyvät liikenteeseen, niin meidän täytyy katsoa näitä erinäisiä infrastruktuureita, mutta myöskin ihmisiä, jotka ovat lihaa ja verta. Eli käyttö on usein käyttöä, jota eritellään väärin perustein. Eli meidän täytyy ottaa huomioon esimerkiksi vammaiset ja iäkkäät matkustajat ja kaikki liikuntarajoitteiset matkustajat, koska joissain liikennevälineissä johtuen historiallisista syistä siellä on esteitä niiden laajalle käytölle monien henkilöiden osalta. Eli palveluiden laatu ja samanaikaisesti niiden käytettävyys kaikille heikossa asemassa oleville matkustajille. Meidän täytyy nyt toimia niin, että ensin teemme arvion näiden ongelmien ratkaisemisesta – ja kun ajatellaan infrastruktuuria, esimerkiksi ajoneuvoja, niin on tärkeää, että niiden käytettävyys otetaan huomioon ennen kuin niitä aletaan rakentaa. Ja meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja samanaikaisesti on taattava parat, parhaat olosuhteet ympäristön kannalta. Usein suuret infrastruktuurit estyvät joskus spontaanisti, joskus vähemmän johtuen siitä, että kansalaiset vastustavat niitä. Koska keskustellaan olosuhteista, joissa kansalaiset ovat eläneet ennen näiden infrastruktuurien rakentamista. Eli meillä pitää olla säännelty järjestelmä, joka on kodifioitu alusta loppuun, ja meidän täytyy noudattaa ympäristöä, ympäristösääntöjä ja myöskin teknologisia vaatimuksia, joita on käytössä. Ja tällä tavalla voidaan auttaa hyvin paljon tämän verkoston rakentamista. No sitten on tiettyjä erityisseikkoja, joihin pitää kiinnittää huomiota. Meidän pitää vahvistaa tieturvallisuutta. Sehän on yksi suurimpia ongelmia, kun ajatellaan kaikkia Euroopan maita. Ja sitten, miten tehdään näitä merenvaltateitä. Sehän on innovatiivinen seikka. Ja meidän pitää nyt pohtia, miten tämä intermodaalisuus toimii, koska tällä hetkellähän se ei toimi. Eli miten voidaan yhdistää liikennemuodot toisiinsa, jotka muodostavat nämä monimutkaiset verkostot. Sitten tämä ongelma ei liity ihan suoraan meihin, mutta mielestäni meidän pitää ottaa sekin huomioon, eli kuinka paljon resursseja on käytössä. No, askel on nyt astuttu eteenpäin, mutta tämä verkosto tässä muodossa, ja kun ajatellaan resursseja, joita tähän nyt on varattu, niin ne eivät kyllä ole toteutettavissa näillä varoin. Tämä täytyy ottaa esiin. Meidän täytyy miettiä tiettyjä korjauksia, esimerkiksi omia varoja, jotka parlament, joita parlamentti käsittelee pian. Sitten koordinaattorit. No, mielestäni he eivät voi pelkästään hallinnoida näitä liikennekäytäviä koordinaattoreilla pitää olla valtuuksia myöskin poliittisesti, jos nyt sanotaan näin, käydä vuoropuhelua instituutioiden kanssa, jotka ovat mukana näiden hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Jos nämä valtuudet vahvistuvat, niin sitten monet ongelmat, joita nyt on näiden hankkeiden toteuttamisessa, ja liikennejärjestelyissä, niin ehkäpä tällaiset ongelmat saataisiin ratkaistua. Ja no moniin asioihin voidaan vielä palata myöhemmin, joten päätän nyt puheenvuoroni tähän. Uh, Mr. Schwab. Herra Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä, tässä kohtaa haluan kiittää koferaatia hänen tekemästään työstä ja rouva Ilanovan toimeksiannosta, joka tänään ei päässyt tänne. Ensinnäkin haluan tuen sitä, mitä, että konferaatio on hyvin käyttäjähakuisesti ja kuluttajahakuisesti valinnut oman konseptinsa tähän, äh, tähän lausuntoon. Rova, äh, kollega Ivanova pitää erityisen tärkeänä sitä, että me varmistamme ensinnäkin sen, että koko väestön mahdollisuus käyttää näitä liikennemuotoja, että se täytyy varmistaa erityisesti. Tämä koskee ikäihmisiä ja vammaisia ja huonosti liikkuvia ja ihmisiä. Tavoitteena täytyy olla, että nämä suuret liikenneakselit ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä avoimesti Euroopan unionissa. Toisekseen infrastruktuuria tietenkin pitäisi kehittää erityisesti siellä, missä ovat, missä ovat liikenteen solmukohdat, ja jos niitä ei ole vielä hoidettu kunnolla ja, ja riittämättömästi, ja siellä täytyy taata riittävät liikennemahdollisuudet. Sitten kollega Ivanova pitää tärkeänä myös tieliikenneturvallisuuden takaamista, mutta tämäkin on Koferatin ansiosta tullut tähän hyvin sisään. Kolmanneksi hyvät kollegat, tärkeää on, että nämä liikenneakselit tehdään, ovat rakentavassa dialogissa ja tiivissä dialogissa keskenään. Tämän sanon sellaisen alueen edustajana, jossa on nyt on rakennettu suuri rautatieasema, e, e, joka nyt pannaan täytäntöön kansanäänestyksen, kansanäänestyksen jälkeen, koska siinä kävi ilmi, että, että että kansalaiset kannattavat äh, oikeastaan enemmän tällaisia suuria äh, liikenneinfrastruktuureja kuin mitä mediassa annetaan ymmärtää. Tämä rakentava dialogi paikallisten asukkaiden kanssa on erityisesti suorastaan ratkaisevaa, ja äh, kiitämme konferaatio erityisesti siitä, että hän on ottanut tämän asian juuri tähän tekstiin mukaan. Siksi vielä aivan ihan vain muutama kohta, jossa me haluamme saada lisää painotusta näiden liikennekäytävien täytyy äh, antaa äh, laadukasta äh, liikennepalvelua kansalaisille, joka, täytyy sitä, joka ei saa johtaa mitkään kovin kalliisiin hintoihin. Siksi täytyy turvata, että hallinnolliset vaatimukset eivät ole liian korkeat. Sen varmistaminen, että kaikki kansalaiset voivat käyttää näitä liikennemuotoja tarkoittaa sitä, että, että he voivat käyttää niitä kaikkialla Euroopassa. Siksi onkin tärkeää tärkeää, että tällaiset otetaan huomioon spesifit ongelmat, jotka liittyvät tiettyihin jäsenvaltioihin. Esimerkiksi, että sellaiset harvaan asutut äh, äh, maaseutualueet, jossa ei ole kovinkaan, kovinkaan äh, vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Sitten uusi teknologia, innovatiiviset mahdollisuudet, niitä pitäisi käyttää hyväksi, niin kuin kollega Ivanova toteaa, jotta te, eh, edullisimmat ja tehokkaimmat mahdollisuudet saataisiin käyttöön kaikille kansalaisille. Ja myös ymmärrettävä eh, informaatio yhteyksistä, lehden liikennemuotojen välisistä yhteyksistä eh, ja, ja myös siirtymä liikennemuodosta toiseen, se täytyy varmistaa. Ja lopuksi vielä, hyvät kollegat, aivan käytännöllinen juttu, jotta nämä TNT-käytävät saadaan yksinkertaisempaan käyttöön niin nykyiset, nykyinen asetus pitäisi, sitten pitäisi täydentää ehdotuksilla siitä, miten Euroopan, eurooppalaiset käyttäjät, äh, voidaan luoda, luoda tällainen eurooppalainen käyttäjäfoorumi, jossa voidaan vaihtaa tietoa, jotka ovat matkustajien kannalta äh, tämä välttämättömiä. Kaiken kaikkiaan lämpimät kiitokset tästä lausunnosta valmistelijalle ja tässä kohdasta tässä varmasti pääsemme hyvään yhteiseen ratkaisuun. Thank you very much. Kiitos, herra Schmidt. Thank you very much, Mr. Chairman. I will be... Puheenjohtaja, aika lyhyesti puhun, koska mielestäni tämä keskustelu oli muutama viikko sitten myös ja kiitän konferaatia. Olette lisännyt muutaman kommentin tänne ja painottaisin erityisesti tarkistuksia 2 ja 30, jotka koskevat näitä koordinaattoreita ja roolia. Mielestäni he ovat erityisen tärkeitä. Taisinkin mainita, että olen käsitellyt tätä asiaa alueellisella ja paikallisella tasolla kotona. Ja kaikki, joita tätä ovat tehneet, tietävät, miten kamalan monimutkaista on rakentaa rautatie, tietä edes satama, koska kaikki valittavat. Kaikki tietä haluavat ja rautateitä, mutta eivät halua omalle takapihalleen, ihan jonnekin muualle. Sen vuoksi koordinaattoria se, että siinä on yhdessä eurooppalaiset elimet ja paikallinen alueellinen taso, se on olennaista. Ja kun tulen maasta, joka on harvaan asuttu, niin senkin vuoksi se on erityisen tärkeää. sen vuoksi ei voida keskittyä pelkästään rajat ylittäviin asioihin. Tarvitsemme jäsenvaltioita täyttämään aukot, pullonkaulat. Muuten rajat ylittävästi on hyvää liikennettä, mutta teitä ja rautateitä ei sitten ole siinä välissä. Eli jotain johdonmukaisuutta täytyy olla siinä mielessä. Olen samaa mieltä siis. Ja mielestäni tämä on tärkeä asia. Ja jos tässä ei ole oikeudellisia toimenpiteitä, niin sitten koordinaattoreille pitää antaa niin paljon henkilökuntaa kuin voidaan. Ja antaa heille valtaa niin, että he voivat saada aikaan koordinoidumman näkemyksen EUn sisällä. Ja meidän poliitikkoina, päätöksentekijöinä, myöskin kotona pitäisi yrittää vaikuttaa kansallisen parlamentin kollegoihimme ja myöskin aluehallinnon viranomaisiin ja parlamentteihin. Muuten tämä ei mene läpi ja onnistu. Mutta anna kaiken tukeni teille, herra konferaatti. Kiitoksia, Schmidt. Kiitoksia, Schmidt. Rabilo. Kiitoksia. Investoinnit eurooppalaisiin hankkeisiin ja siitä saatava lisäarvo liittyen liikennehankkeisiin ne antavat etuja ei pelkästään sille alueelle, jossa hanke toteutetaan, vaan se myötä vaikuttaa myös matkailun kehittymiseen laajasti ymmärrettynä. Kun suunnitellaan uusia hankkeita, niin sen pitäisi perustua todellisiin tarpeisiin käyttäjien keskuudessa ja sen vuoksi niin tärkeää ovat avoimet ja tehokkaat julkiset kuulemiset. Tarkistuksissa, tarkistuksista minulla on monia pieniä huomioita. Olen iloinen, että Kofferaatti esitteli tarkistukset, jossa puhutaan siitä, että täytyy konsultoida väestöä ja hallintoyksikköjä. Tuen tätä lähestymistapaa puhun tässä monissa tarkistuksessa erityisesti 2 ja 28, myöskin näiden konsultaatioiden pitäisi olla tavoitteena kompromissiratkaisut. Siellä pitäisi yrittää välttää tilannetta, jossa joku osa väestöstä jumittaa kokonaisen infrastruktuurihankkeen. Tämä voidaan saavuttaa niin, että avoimesti suunnitellaan hankkeet ja varhaisessa vaiheessa on jo näitä konsultaatioita. Jos Puhutaan sitten eurooppalaisista koordinaattoreista ja heidän roolistaan unionin rahoituksen järjestämisessä. Parempi olisi alkuperäinen ehdotus, että komissio voi eikä ole kuitenkaan pakollinen pyytämään tällaista lausuntoa. Kyse on tarkistuksesta 30. Sitten tarkistus 8, että rajoittaudutaan, että minimoidaan ympäristöön kohdistuva vaikutus. En tiedä, onko se paras mahdollinen muotoilu. Minusta näyttää siltä, että vaikutuksia on aina. Voidaan tietysti mahdollisesti pyrkiä siihen, ettei olisi negatiivisia vaikutuksia ja mielessäni, tämä minulla oli mielessäni. Mutta muihin kohtiin minulla ei tällä hetkellä ole sen suurempaa huomautettavaa. Kiitos. Any other members? Onko muita kommentoijia? No niin, sitten pari-kolme minuuttia komissiolle, jos Chantrier haluaisi puuttua muutamiin asioihin sen jälkeen, kun Ferrari tekee loppuyhteenvedon. Thank you very much and I can be indeed very brief. Niin voin puhua ihan lyhyesti. Voimme hyväksyä valtaosan tästä lausunnosta. Tällä tavalla voidaan vahvistaa kohtia, jotka ovat erittäin tärkeitä meille. Esimerkiksi turvallisuus, käytettävyys, tehokkuus, myöskin resurssitehokkuus – ja pitää vahvistaa myöskin koordinaattoreita ja näitä liikennekäytäviä. Se on lähellä sydäntämme. Tällä hetkellä on koordinaattorien kokous, jossa erityisesti keskustellaan siitä, millä tavalla voidaan paremmin käydä vuoropuhelua paikallisyhteisöjen kanssa. Näin voidaan välttää ongelmia, kun ruvetaan panemaan täytäntöön näitä verkostohankkeita. Erityisesti pidämme hyvänä sitä, että artiklat, jotka liittyvät ympäristön suojeluun ja siis artiklat 42 ja 43, niitä on vahvistettu. Ehkä tiedättekin yleisessä lähestymistavassa, josta sovittiin maaliskuussa, neuvosto poisti nämä artiklat ja viittasi ainoastaan näihin asioihin johdatusan kappaleissa, ja komissio kovasti sitä pahoitteli. Eli olemme tyytyväisiä siitä, että parlamentti tukee meitä ja toivottavasti tältä pohjalta saamme nämä artiklat sitten takaisin lopulliseen asetukseen. Ja lopuksi, kuten Schwabkin totesi, meidän tulee välttää liian suurta hallinnollista taakkaa. Eli kun puhutaan etukäteisarvioineista, täytyy katsoa, millaisista hankkeista oikein puhutaan. Mutta totta kai olemme valmiita suhtautumaan tähän rakentavasti. Eli kiitoksia tästä lausunnosta, joka on erittäin tärkeä, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä, koska liikennehän on talouden ytimessä. Kiitos. Good. Thank you very much. Hyvä, kiitoksia. Täytyy sanoa, että tämä on hyvin tärkeä että tämä on tärkeä osa yhtenäismarkkinoita ja liikennevaliokunta on tehnyt useitakin eh, eh, ehdotuksia meille yhtenäismarkkinalainsäädännön osalta ja tämän tavallaan tuon eh, työyhteistyön jatkoa. Ja tämä on oikeastaan yhteinen hanke liikennevaliokunnan kanssa. Sitten herra Koferaatti, haluatteko tehdä lyhyen yhteenvedon ja sitten otetaan esille aikataulu. Eh, siamo in grado, credo, di rispettarle. Varmaan voimme noudattaa nyt sitten koordinaattorin aikataulua. No mitä nyt täällä tuli sanottua. Haluaisin kiittää tästä myönteisestä asenteesta. Ja joskus asioista ollaan hiukan eri mieltä, mutta on tärkeää, että tässä valiokunnassa on tällainen ilmapiiri, joka nyt on havaittu näissä keskusteluissa. Se on tietysti myönteistä, kun ajattelemme suhdettamme ihan komissionkin. Itse olin hallintovirkamies yhdessä kaupungissa Italiassa ja tiedän, että kun rakennetaan vaikka teitä tai rakennetaan rautatieverkostoa, niin se on erittäin hankalaa. Mutta jos rakennetaan vaikka rautatie jonkun alueen läpi tai moottoritie menee maan läpi, niin sitten ongelmat ovat ihan valtavia. Ja siksi olen kiinnittänyt paljon huomiota siihen, mitä olen huomannut kokemuksessani, eli millä tavalla voidaan ratkaista ongelmia, jotka ovat ahdistaneet monia hallintoja. Ei pelkästään Stokardin aseman rakentaminen, vaan ihan kun on näitä infrastruktuurihankkeita, jotka liittyvät usein näihin TNT-verkkoihin. Tästä syystä koordinaattorin rooli on erittäin tärkeä ja meidän täytyy käydä etukäteen keskustelua paikallisen väestön kanssa. Jos meillä aina olisi jonkinlainen vihreä niitty, jolla rakennetaan, niin se olisi ihan helppoa, mutta kun rakennetaan teitä alueilla, joilla ihmiset ovat asuneet jo pitkään ja heidän on pakko luopua omista tottumuksistaan, niin silloin tilanteesta tulee aika hankala ja joskus se aiheuttaa hyvin suuria poliittisia ongelmia. Eli kollegan voivat luottaa siihen, että minä ihan pakonomaisesti kiinnitän huomiota näihin asioihin, koska minulla on oma kohtaista kokemusta näistä asioista. Ja muista asioista, niihin voidaan sitten tehdä tarkistuksia ja niitä voidaan sitten yhdistää myöhemmin. No, pyydän anteeksi puheenjohtaja, mutta mielestäni tämä määräaika, hetkinen, nyt täytyy katsoa, niin siis heinäkuussa, silloin käsitellään tarkistuksia, eli meillä nyt ei ole kauheasti aikaa, mutta kyllä se varmaan riittää, jotta voimme tehdä nyt työtä ilman liiallista kiirettä. Yeah. Now the, the... no tarkistus jättää aikaan 10. heinäkuuta. Sitten meillä on, on kaksi mahdollisuutta keskustella. Tarkistukset ensin 6. syyskuuta ja kompromissit sitten 17. ja 18. Tässä on aika hyvä ja mukavasti aikaa viilata tätä työtä. Ja sitten hyväksyntä on 10.11. lokakuuta ja se antaa meille riittävästi aikaa, jotta saadaan tämmöistä liikennevaliokunnan, jossa se oli 5. marraskuuta. Kiitoksia kovasti Ferrati ja kollegat. Tälläin päätämme tämän kokouksen julkisen osan ja koordinaattorin kokous alkaa kello viisi paikallista aikaa. Kiitoksia, että pidimme aikataulusta kiinni ja odotankin äh, kollegoita kello yhdeksäksi huomisaamulla, ja jolloin sitten ensimmäinen asia on minun oma äh, mietintöni huvien näistä vesiskoottereista, joka ja rohkaisin teitä saapumaan paikalle, koska me puhumme uuden tyyppisistä vene, veneistä. Jos te haluatte var, varmistaa äh, meritur- tai vesiturvallisuuden omalle lomalle, niin tulkaa mukaan. Ja sen jälkeen alkaa 9.30 äänestys rupeama. 9.30 alkaa äänestys. Kiitoksia. Tämä julkinen osa on päättynyt.